yhteisesittelijä kollegani Vladimir Mankaa erittäin hyvästä yhteistyöstä, kun laadimme tätä tärkeää mietintöluonnosta aiheena Euroopan vakausmekanismin muutos, muutos ja niin kutsuttu Euroopan valuuttarahasto. Kuten te tiedätte, ajatus siitä, että luotaisiin niin sanottu Euroopan valuuttarahasto, ei ole mikään uusi ajatus. Siitä on keskusteltu tiiviisti viime vuosina, kun tämä on liittynyt talous- ja rahaliiton muut uudistuksiin. Hiljattainen ehdotus, jonka komissio teki viime vuoden joulukuussa siitä, että saataisiin aikaan Euroopan valuuttarahasto. Tämä ajatus pitäisi nähdä tärkeänä panoksena tähän keskusteluun ja tosiaankin meidän pitää oppia menneestä rahoituskriisistä ja vahvistaa euroaluetta niin, että luodaan vahvoja välineitä, jotka voivat tukea tarvittaessa jäsenvaltioita niin, että voimme varmistaa talouksiemme vakauden mahdollisten epäsymmetristen symmetrisen sokkien kohdessa. Tietenkin, niin kuin selkeästi todetaan mietintöluonnoksessamme, että kun pyritään luomaan Euroopan vakaus mm, järjestelmä ja sitten myöhemmin Euroopan vakausmekanismi, niin tämä on edustanut huolimatta ristiriitaisesta luonteestaan tärkeä askelta kohti sitä, että luotaisiin Euroopan kriisinhallintamekanismi, jonka kautta voidaan antaa taloudellista apua eri Euroopan unionin maille. Mutta nyt on tullut aika keskustella EVMn uudistuksesta ja meistä Euroopan parlamentin pitäisi myötä vaikuttaa ripässä tahdissa tähän keskusteluun. Lausuntoluonnos, jonka tänään esittelemme, on kunnianhimoinen ja samalla se on myös käytännönläheinen. Siinä otetaan huomioon tämänhetkinen poliittinen tilanne ja pidetään mielessä pitkän aikavälin näkymät ja pyrkimykset. Tämä uudistus perustuu kahden vaiheen lähestymistapaan. Halutaan konkreettisesti edistyä, edistyä lyhyellä aikavälillä, mutta halutaan tehdä parlamentin prioriteetit selviksi koskien keski- ja pitkää aikaväliä. Tässä vaiheessa haluaisin ottaa esille, että parlamentin ei pitäisi pyrkiä pitäisi saada tämä tuleva välin EU-oikeuteen, niin kuin parlamentti on jo useita kertoja vaatinut aikaisemminkin samanaikaisesti, jotta voidaan varmistaa, että rahapolitiikka kuuluu yksinomaan Euroopan keskuspankille. Meidän laustoluonnoksessamme ehdotetaan kuitenkin nimen muutosta tälle toimielimelle ja sen sijaan, että puhutaan Euroopan valuuttarahastosta, me ehdotammekin, että kutsuttaisiin sitä Euroopan vakausrahastoksi. Me uskomme, että tämä nimi on kurinalaisempi, tiukempi ja se välttää väärinkäsitykset, mitä tulee toimivaltuuksien jakamisen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että rahapolitiikka jatkossakin tulee pysymään EKPn käsissä. Toiseksi me pyydämme, että luotaisiin yhteinen varautumisjärjestelmä yhteisessä kriisiratkaisurahastolla. Tämä on keino vahvistaa e- pankkiunionia. eurosvakaus Euroopan vakausrahaston kautta, eikä koskaan pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että täytyy viedä loppuun edisjärjestelmä, talletussuojajärjestelmä, sehän on osa talletu, äh, pankkiunionia. Ja me uskomme, että tämän yhteisen kriisiratkaisun rahaston pitäisi pitäisi saada toimintakykyssä mahdollisimman nopeasti. Sitten lopuksi halutaan varmistaa, että tämä elin ei jatkossa pelasta pelkästään pankkeja, niin me korostamme sitä, että päätehtävä tällä uudella instituutiolla olisi jatkossakin se, että se tukee jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat apua vakavien taloudellisten shokkien vuoksi. Me myös teemme selväksi sen, että ei pitäisi millään tavalla korvata tai päällekkä, olla minkälaista päällekkäisyyttä näiden elinten to, toimivaltuuksien välillä. Ja finanssipoliittista valvontaahan harjoittaa jo Euroopan komissio. Ja lopuksi puheenjohtaja, me uskomme, että on tilaa lyhyellä aikavälillä saada aikaan parannuksia, mitä tulee Euroopan vakausmekanismin ja parlamentin välisiin suhteihin. Voidaan parantaa demokratista vastuuvelvollisuutta ja legitiimiyttä. Me ehdotamme, että olisi tällainen yhteistyömuistio Euroopan parlamentin ja vakausmekanismin välillä linjassa sen kanssa, että edelleenkin pyritään tiivistämään toimijoiden välistä yhteistyötä talouden ohjauskysymyksissä euroalueella. Tässä meidän ehdotuksemme. Ja nyt sitten haluammekin kuulla kollegojamme, jotta, jotka voivat, jotta saadaan mm, positiivinen panos parlamentista tähän hyvin tärkeään keskusteluun koskien Euroopan talous- ja rahaliiton uudistuksia. Kiitos. Ja sitten äh, ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja Herra Manka, olkaa hyvä. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať äh, Pedrovi Silva Pereira za, za výbornú spoluprácu. A on vlastne povedal, šputnou e, prácou vytvorili, preto ja budem stručnejší. E, v mojej krajine na Slovensku kvôli en. Haluaisin kiittää kollegani tästä tehdystä työstä ja me äänestimme tästä asiasta aikoinaan ja äänestimme siitä, pitäisikö meidän tukea Kreikkaa, euroa ja niin poispäin. Ja nyt sitten osoittautuukin, että jos emme olisi luoneet tätä mekanismia myös hallitusten välisellä tasolla, olisimme todellisissa vaikeuksissa. Nyt on saatu nähdä, että vahva eurovyöhyke on äärimmäisen tärkeä, ei pelkästään niille, jotka ovat eurovyöhykkeessä, vaan kaikille muillekin. Tämä on ollut todella hyvä oppitunti meille kaikille. Kenellekään ei ole hyväksi se, että taistellaan vain omat taistelut. Ja nämä yksittäiset taistelut voivat vahingoittaa ei pelkästään niitä, jotka ovat mukana tappelemassa, vaan myös kaikkia muita. Tämä myös omalta osaltaan tukee populismia ja johtaa ääriajatuksiin. Me tuemme solidaarisuutta ja läheisempää yhteistyötä Euroopassa. Kun puhutaan siitä, mitä me nyt olemme luomassa täällä, kun katsotaan budjetinäkökulmasta, niin joudun kyllä toteamaan, että tämänhetkinen vakausmekanismi sisältää eurovyöhykkeen maat ja EU-budjetin myös tämän uuden rahaston avulla, jonka haluamme luoda. Siinä katettaisiin kaikki kulut, jotka aiheutuvat tästä rahastosta. Eli tämä mekanismi on sellainen, että tämä rahasto rahoitetaan erikseen. Se saa toisen budjetin ja siitä syystä, jos tavoitteena on jotenkin liittää tämä budjetin hyväksyntään, niin sehän ei saisi aikaiseksi mitään muutoksia. Tilintarkastustuomioistuimen raportissa todetaan, että hallitusten välinen ratkaisu, jota on tähän asti käytetty, sitä tulisi täytäntöön panna vain poikkeustilanteissa. Ja meillä pitäisi olla yhteisömenetelmä mieluummin käytössä, eli tilintarkastustuomioistuin tukee näitä toimenpiteitä, joita olemme hyväksymässä mutta nämä mekanismit eivät saa rahoitusta EU-budjetista ja niin kauan kun jäsenvaltiot rahoittavat ne, joka on siis tämä ennakko niin se merkitsee sitä, että asetus, joka koskee budjettisääntöjä, ei sovellu. Tämä pitäisi sieltä kaikki uudet säännöt, jotka koskevat budjetin kattavuutta uudessa rahastossa. Se ehkä olisi riittävää nyt eh, näin aloituksena, mitä sanoin. Ja mielelläni kuulisin sitä, mitä kollegoilla on sanottavana ja mielelläni jään odottamaan myös yhteistyötä kanssana. Vielen Dank. Ähm, Kiitos. Ja sitten varjoesittelijöihin. Ensinnäkin EPP, Van den Kendelaare ja sitten talousarviovaliokunnasta Myräsan. Olisi hyvä, jos ette ylittäisi kahden minuutin puheaikaa. Olkaa hyvä. Suhut. että yritän puhua mahdollisimman tehokkaasti. Kiitän tästä mietinnöstä Euroopan vakausmekanismin täytyy tulla todelliseksi ra- valuuttarahastoksi Euroopassa jotta spekuloita eivät hyökkäile yksittäisiä jäsenvaltioita vastaan. Esimerkiksi me keskustelemme tästä asiasta täällä parlamentissa. Meille on kysymyksiä, joita pitää painottaa. Mainitsen niitä nyt muutamia ensinnäkin. Mitä tulee Euroopan kansanpuolueeseen, on ratkaisevan tärkeää, että tämä pystyy teke- harjoittamaan kriisin eh, ehkäisyä ja samalla riskin vähentämisen kulkevat väsikädessä sitten tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia niissä maissa, jotka saavat tätä apua, että ne pääsevät uudelleen rahoitusmarkkinoille käsiksi. Ja sitten on tärkeää korostaa, että sitten kun tämä antaa rahoitusta apua, niin silloin valtiot pitää sitoa tiukkaan politiikan noudattamiseen. Mielestäni tätä ei ole vielä tarpeeksi otettu huomioon tässä tämän aiheen käsittelyssä. Sitten kolmanneksi vakaus- ja kasvusopimus on ratkaisevan tärkeästi jäsenvaltioille, että ne itse rakentavat tarvittavat mm, pääomapuskurit sokkeavat. Sitten jos on kappale C, täällä ei ole mitään viittausta kasvu- ja vakaussopimukseen tai jäsenvaltioiden omaan vastuuseen. Tämä on mielestäni todellakin puute. Sitten neljänneksi, tässä puhutaan kontrollista valvonnasta, yksi tärkeimmistä syistä perustaa tällainen, mutta tehdä tämä muutos on myös myös avoimuus ja demokraattisen valvonnan vahvistaminen on erittäin tärkeää, että riittävä vastuu kuuluu myös meille parlamentissa. On my- ja tästä puhutaankin myönteisesti, mutta mitä tulee kansallisiin parlamentteihin, mielestäni tässä niitäkin pitää kuulla ja haluaisin, että tätä hiukan kosulustettaisiin vakausmekanismi ei saa heikentää kansallisen parlamentin valvontaoikeuksia jossakin jäsenvaltiossa kansalliset parlamentit joutuvat antamaan hyväksyntänsä, jotta voidaan pyytää tukea vakausmekanismista. Nyt tämä rooli pitää todellakin antaa ja kantaa. On tärkeää, että elimen puheenjohtaja valitaan Euroopan parlamentissa ja se myös raportoi parlamentin suuntaan. lopuksi puheenjohtaja, on vielä jotakin kysymyksiä, joita pitää vielä selventää, kuten esimerkiksi, että pikkuhiljaa poistetaan näitä puutteita ja kuinka susta rahastosta kysymys ja kuka sen kaiken maksaa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin meidän pitää kiinnittää huomiota ja varmasti voimme jatkossa vielä niihin puuttua. Olen varma siitä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten sitten eh, talousarviovaliokunnasta. Muressan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijöitä tästä oikein mielestäni hyvästä mietinnöstä. Siinä hyvin on huomioitu eri näkemykset, joita liittyy tähän varsin tärkeään aiheeseen. Muutama huomio itseltäni. On tärkeää, että EMFllä on riittävät valtuudet, koska uskottavuus tietysti riippuu juuri tästä e, rahoituskysymykset tulee selventää mahdollisimman hyvin ja vakuuttavasti. Ja tämän lisäksi myöskin muut seikat. Ja tämä on hätä tiedotusväline. ja jos hätätilanteisiin halutaan voida reagoida EMFn kautta ja Euroopan tasolla, niin tällöin on erittäin tärkeää investoida myöskin kriisien ennaltaehkäisytoimiin, eli rohkaista tasapainoiseen budjettiin ja hyvin tehtyihin rakenteellisiin uudistuksiin, ennaltaehkäisyyn siis, eli jos joku esimerkiksi kertoo, että urkan taakse tulee uusi sairaala, niin ei se nyt sitä tarkoita, että sitä haluaisi sairastua, jotta sinne pääsisi, ei vaan päinvastoin. Edelleenkin haluaa jatkaa terveitä elämäntapoja, tarkkailla painoaan, ja tämä siis viittaa tähän tasapainoiseen budjettiin, eli kuntosalilla kannattaa käydä, eli rakenne uudistukset ajallaan. Ei sitä nyt sairaaksi halua kukaan heittäytyä, vaikka uusi sairaala olisikin nurkan taakse pystytetty esitetty. Demokraattinen vastuunkanto, avoimuus ovat myöskin tässä tärkeitä kysymyksiä. Ja on selvitettävä myöskin kansallisten parlamenttimerkitystä ja roolia. Ja huomioitava se, että mitkä ovat konstitutionaaliset perustuslailliset rajoitteet joissain jäsenmaissa. Ja tämän lisäksi se, miten mukaan voidaan mahdollisesti ottaa euroalueen ulkopuolisia maita. Ja on pidettävä huoli siitä, että Euroopan unionin yhtenäisyys pidetään koko ajan mielessä ja euroalueen ulkoisille maille, e, jos niille sanottaisiin, että ne eivät voi osallistua, niin tässä saattaisi syntyä lisää kuilua uusien ja vanhojen jäsenmaiden välille. Eli kannattaisi ehkä ajatella, että myös euroalueen ulkopuoliset jäsenmaat voisivat tulla mukaan. Ja olen valmis tekemään yhteistyötä tässä muiden varjoesittelijöiden ja toisaalta yhteisesittelijöiden kanssa. Kiitos. Ja seuraavana sitten varjoesittelijä. Valioku- talousarviovaliokunnasta, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tunnustan, että molemmat Rinnakkaisesittelijät ovat tehneet ahkerasti työtä. Ja meninkin suoraan villakoran ytimen. Eurooppalainen valuuttarahasto on ihan turha asia. Siitähän jatkuvasti puhutaan. Kun minä sanon, että euro on epäonnistunut, niin osa sanoo, että se on todellinen menestystarina. Mehän jo kymmenen vuotta olemme nyt sitten olleet euron pelastuspolitiikan parissa ja tähän voidaan vain lisätä lisää vuosia. Minä en parhaalla tahdollanikaan voi nähdä, että tässä missään on mitään järkeä. Jos halutaan vakauttaa euron, niin se on ihan yksinkertaista. Huolehtikaa siitä kaikki yhdessä, että Maastritin sopimuksen kriteereissä pitäydetään. Se on oikeaa vakauttamista. Mutta jos täällä nyt sitten jatkuvasti valitetaan siitä, että tässä on valtavia vaaroja. Ja että esimerkiksi Saksan taakaksi koituu miltei miljardin euron taakka, jolle ei ole mitään kattavuutta. Ja että Euroopan keskuspankki jo vuosikausi on vienyt nollakorkopolitiikkaansa eteenpäin. Valtiovelkakirjoja on myyty. Tästä mistään ei ole ollut mitään hyötyä siitä syystä, että eurossa on sisäisiä häiriöitä. Jo, ja se ei sovi kaikille niille maille, jotka ovat eurovyöhykkeen jäseniä. Jos lähdetään nyt siitä, että täällä nyt käytetään sitten jonkun verran vähemmän euroja sen pelastamiseksi, niin minä en kyllä ymmärrä. Tämä ylittää ihan minun käsityskykyni. Ja sitten Aldevarjo esitteli. No olkaapa hyvä. Dank. Kiitos. Kuuleman osan äskeisestä puheenvuorosta. Miljardi mainittiin. No en suhtautuisi ihan näin kriittisesti. No euro ei välttämättä ole ihan paras ehdotus tässä yhteydessä ja Eh, hankaluuksiakin saattaa ilmetä, mutta lähestymistapa, eh, tällainen eurooppalainen vakausmekanismi eh, muutettaisiin eurooppalaiseksi vakausrahastoksi, tuntuu sinällään olevan ihan järkevä. Minkälainen se käytännössä olisi jää nähtäväksi mutta edelleenkin varmasti eurooppalainen vakausmekanismi tulee olemaan nimi, koska rahasto sitä ei tarvitse sitten lähteä eh, kokonaisuudessaan kehittämään ihan nollasta, kun esimerkiksi tarvitaan kansainvälinen tunnustus sen olemassaololle ja niin edelleen. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että eh, toisin kuin alun perin luvattiin, tämä uusi eh, SM edelleenkin olisi hallitusten välinen, eikä siis kuuluisi yhteisön piiriin. Se kuitenkin oli lähestymistapa silloin, kun sitä oltiin perustamassa. Ja luotin tähän asiaan ja olen näin ollut hieman pettynyt. Ja olisikin ollut hyvä nyt voida osoittaa, että kun yhteistä vastuuta kannetaan rahastosta, niin tällöin huomioitaisiin Euroopan parlamentti ja tämä ei tarkoittaisi sitä, etteikö veto-oikeutta, joka on kirjattu perusoikeuksiin, esimerkiksi kansallisten parlamenttien osalta, että tästä luovuttaisiin. Ei näin, vaan yhdistelmä näiden kahden välillä on hyvinkin mahdollinen. Ja tärkeää olisi ymmärtää se, että jos yhteisoikeuden tämättäisiin mukaan, niin e, taata riippumattomuus. Riippumattomuus e, Euroopan keskuspankin tavoin ja silloin ihan hyvin voidaan myöskin ottaa tarkasteluun joitain kansallisia kysymyksiä, analysoida niitä ja miettiä mahdollisia pelastusohjelmia tulevaisuutta ajatellen, e, jos ESM haluaa täyttää tavoitteensa ja tehtävänsä, olisi erittäin tärkeää lähteä liikkeelle siitä, että apua ja tukea kyllä, mutta vain silloin, kun Mm, on mahdollisuus auttaa ja solidarisuutta siis kyllä, mutta vakaalle pohjalle. Ja sitten jos näitä rikotaan, niin silloin myös sanktiomahdollisuuksien tulee voida olla olemassa. Eli niitä tulee rahastolle tarjota ja tällöin sitten vastuu ei kuuluisi komissiolle, koska usean otteeseen olemme havainneet, että komissio on varsin hankala hoitaa tiettyjä kysymyksiä sellaisiakaan rankaisutoimia, jotka sinällään olisivat ihan mahdollisia ja sallittuja. On pidettävä huoli siitä, että tässä ei ole kyse siitä, että minkäänlaisia vakuuksia ei olisi, eh, jos eh, veronmaksajien varoja suunnataan eh, sellaiselle jäsenmaalle, joka on joutunut hankaluuksiin. Mm, tämä lauseke se on jatkossakin se, josta liikkeelle lähdettäisiin ja jos hankaluuksia on, niin ensinnä tulee lähteä liikkeelle eh, eh, velkojien eh, peruslähestymistavasta ennen kuin tähän menettelyyn mennään. Ja sitten ei saa suosia e, valtion, e, joka velkakirjoja siihen malliin kuin tähän asti on tehty, vaan ne tulee myöskin huomioida ja pankit sitten toimivat jo tämän vuoksi varovaisemmin e, sen suhteen, ovatko valmiit ottamaan tiettyjä velkakirjoja salkkuunsa. Ja sitten kun halutaan vakata pohjaa luoda, niin se on vain tällä tavalla mahdollista. Kiitos. Sie hatten keine Gelegenheit. ette ollut paikalla, kun totesin, että olisi hyvä, jos kaikki pitäisivät eh, kahden minuutin puheajoistaan kiinni, mutta olin tässä nyt varsin liberaali, liberaali kollegaa kohta. Eli hyödyitte siitä, että ei näytä olevan muita varjoesittelyiden puheenvuoropyyntöjä. Ja nyt sitten annan puheenvuoron eh, muille halukkaille. Veres näyttää olevan ainoa ja olkaapa hyvä. Euh, Tässä kuulee, kun keskustellaan, että nyt ollaan jälleen, niin kuin joskus tällaisessa jakautuneessa keskustelussa käy, että sen sijaan, että etsitään ratkaisuja, niin jokainen pitää kiinni omista perusteluistaan, oikeastaan varsin ideologisista ajatuksistaan, eikä ota huomioon mielestäni täysin niitä oppeja, joita meidän olisi pitänyt saada kriisistä ja jotka on pakottanut meidät laatimaan tällaisia instituutioita, kuten Euroopan vakausmekanismia. He eivät ota huomioon kokemusta, että on saatu Euroopan vakausmekanismista ja sen toiminnasta. Haluaisin nyt vain muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentin kanta on aina ollut, että tämä vakausmekanismi piti ottaa mukaan yhteisökehykseen kriisiratkaisu kriisiratkaisun jälkeen eh, tai ei ole tehty ja nyt sitten kun tämä kysymys tulee esiin, niin ei pidä luopua tästä tavoitteesta. Tietenkin tuen nimen muutosta, se tuntuu minusta strategisesti hyvältä. Pääjohtaja Draghi juuri äsken eh, kertoi, miten heidän ekopelle on tärkeää, että ei synny mitään sekannusta siitä, kuka harjoittaa rahapoliittista eh, politiikkaa on vastuu sitä EU-ssa ja sitten taas tämä nimi eh, aiheuttaisi sekannusta. Ja tämä on tärkeä seikka mielestäni. Sitten se tapa, miten parlamentti voi olla tässä mukana. Minä puollan toimelin rakennetta, joka ei ole liian monimutkainen. On siis Euroopan komissio, sillä on aloite eh, monopoli ja se on mm, toimivaltainen valvomaan jäsenvaltioiden budjetteja. Tämä on tässä johtolankana, uskon. Sitten kun pyritään saada tämä yhteinen vakaus yhteisön lainsäädäntöön ja parannetaan vuoropuhelumahdollisuuksia laitoksen ja parlamentin välillä, niin se on sopii kyllä hyvin, mutta pitää kuitenkin varoa, ettei tämän kautta synny oma legitiimi, legitiimisyytensä, josta sitten tulee tällainen itseään toteuttava toimielin tavallaan, koska kuitenkin kyseessä on tällainen toisenlainen dynamiikka sitten tästä muutoksesta juurikaan puhuta, mutta sellainen ma- potentiaali, joka liittyy Euroopan vakausmekanismiin tai rahastoon, tietää jo, että sillä voisi olla tehtävä kriisien ratkaisussakin, mutta tämän lisäksi sen tehtävänä on toimia tällaisena varautumisjärjestelmänä kaiken tyyppisissä eri kysymyksissä, joita talousrahoitto voi tarvita. Sitten vielä lyhyesti euroalueen kuulumattomat maat. Mehän emme halua tehdä tästä euroista mitään suljettua kerhoa, mutta jossakin vaiheessa kaikkien pitää kyllä alkaa kantaa oma vastuunsa ne jäsenet, jotka eivät kuulu euroalueeseen, niiden pitäisi hyötyä nyt Brexit-tilanteesta ja sanoa selvään ja suoraan, milloin ne aikovat liittyä euroalueeseen, koska tätä kysymystä ei ole koskaan esitetty. Ja loppujen lopuksi mm, sitä, sitä ei mainita keskustelussa, se on väärin. Kun on euroaluemaat ja muut maat, meidän kannattaa nyt Brexitin jälkeen kuulua samaan valuuttaliittoon. Huolimatta vaikeuksista liittyä, mutta äh, ei ole kysymys vain yhteisestä finanssipolitiikasta ja muusta, vaan myös tästä valuuttaunionista. Jos komissio haluaa käyttää puheenvuoron, niin nyt olisi tilaisuus. Äh, Kiitos. Puhun englantia, jos se käy. Komissio on varsin kiitollinen tuesta ehdotukselleen. Ja niin kuin ehdotuksessa toteamme, ESMn mm, kokemukset ovat osoittaneet sen, että siitä on tullut varsin tärkeä tekijä, kun hintakehitystä tarkastellaan euroalueella. Siksi ajattelimme, että voisi olla sopiva hetki ottaa tämä hallitusten välinen taho mukaan nyt tähän puitteistoon. Ja tällä tavalla ehdotus on laadittu. Kuitenkaan mm, mm, emme halunneet eh, menettää pragmaattista lähestymistapaa me halusimme eh, miettiä, eh, olisiko mahdollista katsoa, mikä olisi välivaihe ennen kuin saadaan riittävä tuki täydelle siirtymälle tämän tyyppisen unionin puitteistoon. Ja kun tarkastellaan ehdotettuja toimia, kiinnittäisin ne valiokunnan ja parlamentin huomion asiakirjaan, joka julkaistiin komission ja esm taholta jokunen aika sitten, ja se on yhteinen päätös siitä, miten voitaisiin esm roolia vahvistaa ja miten huomioida se paremmin ohjelmatyössä muun muassa. Ja asiakirja julkaistiin ESM ja komission verkkosivuilla. Ja asiakirjassa esitämme tukemme sille, että tulee myöskin vastuunkantoa ja avoimuutta lisätä silloinkin, jos kyseessä on hallitusten välinen instituutio. Ja tämä on niiden toiveiden mukaista, joita te täällä esititte. Ja tämän lisäksi myöskin niiden suositusten mukaista, jotka on mainittu tässä mietintöluonnoksessa. Eli voimme täysin tukea sitä, että on mietittävä, miten avoimuutta ja vastuunkantoa vahvistaa, vaikkakin eh, nykyisellään hallitusten välisyyteisen toiminta pohjautuukin. Ja näin on niin pitkään, kunnes on mahdollisuus ajatella tällaista täysin kattavaa yhteisön puitteistoa. Kiitos. Ja näin on puheenvuorot käyty läpi. Eh, vielä esittelijät halutessaan voivat käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Manka. Silva Pereira, bitteschön. Pereira. Okay, thank you very much. First of all. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää kaikista saaduista kommenteista. Ilahtuneena saan huomata, että moni piti tätä mietintöluonnosta tasapainoisena arvokasta yhteistä työtämme. Meidän tavoitteenamme oli tuottaa myönteinen panos tähän keskusteluun, joka koskee uudistusta. Ja siitä syystä olemme ehdottaneet kaksi vaihe lähestymistapaa, jonka ja olemme esittäneet myös pitkän aikavälin visiomme vakausmekanismin sisällyttämistä EUn lainsäädännölliseen kehykseen ja samalla tukien lyhyt, lyhyen aikavälin EVM-uudistusta ja kertoneet siitä, mikä oletamme olevan nämä päätökset, joita tässä suhteessa tehdään. Haluan painottaa sitä, että jotkut näistä ongelmista, jotka täällä mainittiin, todennäköisesti eivät ole tässä vaiheessa olemassa. Esitettiin kommentteja EVMn haitallisesta luonteesta, no sekään ei nyt ei tule muuttumaan lähitulevaisuudessa päinvastoin, vaan se säilyttää vielä oman luonteensa, eli kaikki huolenaiheet siitä, että kansalliset parlamentit ovat mukana ja perustuslailliset rajoitteet, niihin on jo puututtu. Ne saattavat aiheuttaa ongelmia, jos tämä integroidaan EUn lainsäädännölliseen puitteistoon. Sama koskee niitä huolenaiheita, joita esitettiin ehdollisuudesta ja tuosta jäsenvaltioille. Meidän mietintöluonnoksemme mukaisesti on selvää, että tulevan Euroopan vakausrahaston tavoitteena pitäisi olla tarjota rahoitusapua jäsenvaltioille, mutta sovitun ohjelman puitteissa, eli ehdollisuus säilytetään. Ja se mainitaan myös aivan selkeästi tässä mietinnössämme. Haluaisin vielä todeta, että kaikkein tärkein asia, jota lähitulevaisuudessa saadaan odottaa, on yhtäältä tämän rahoitusvarasuunnitelman luominen kriisiratkaisurahastoksi, jonka avulla sitten ollaan viemässä pankkiunionia päätökseen ja toisaalta sitten Euroopan vakausmekanismin ja tulevan vakausrahaston välinen suhde ja tämän näiden ja parlamentin välinen suhde. Yhteistyömuistio näiden kahden instituution välillä on mielestäni tärkeä askel eteenpäin, kun pyritään parantamaan vastuullisuutta ja demokraattista legitimiteettiä lisäparannusten myötä, jota synnytetään hallitusten välisessä yhteistyössä eurovyöhykkeellä. Kiitoksia. Hämäkävity. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za diskusiu a za pozitívne. Kiitän kaikkia kollegoja positiivisesta palautteesta. Arvosteleviakin äänensävyjä tuli ja lyhyesti reagoin. Sanottiin että euro ei ole ollut menestystarina. Mielestäni meidän pitäisi muistuttaa siitä, että Euroopan vakausmekanismin ansiosta meidän valuuttamme euro on paljon kestävämpi kuin koskaan aikaisemmin ja yhtä lailla kansalaisten tuki euroa kohtaan on korkeimmalla tasollaan vuoden 2002 jälkeen. Eurooppa on todellakin vahvistunut tämän kriisin läpikäytyään ja meidän ponnistelumme ovat tuo, tuottaneet tuloksia hitaasti. Tämä niille, jotka arvostelivat euroa. Ja sitten vielä yksi kommentti. Ilmeisesti yritämme saada rahaa tällaisen rahaston. Emme me näin tule tekemään. Me oikeastaan käytämme olemassa olevia varoja ja itse mekanismi toimii sen mukaan, pitäisikö jotakin lisätä vai ei, mutta täm, tässä pitäisi kunnioittaa uuden elimen tai mekanismin riippumattomuutta. Ja jos, ja jos näin tapahtuisi, niin silloin tietysti parlamenttia tullaan varmasti kuulemaan. Sitten seuraava kohta perussopimusten mukaisesti uusi uuden rahaston ei pidä päällekkäistää mitään toimia, jotka kuuluvat EU-toimielinten yksinomaiseen toimivaltuuteen, mitä tulee talouspolitiikkojen valvontaan. Esimerkiksi nämä politiikat edelleenkin kuuluvat komissiolle ja jatkossakin näin tulee olemaan. Laillisesti puhuen tämä on ratkaisevan tärkeää komissiolle pystyä varmistamaan se, että kokonaistaloustilanteen arviointi jäsenvaltioissa on johdonmukaista Euroopan talousohjausjakson sääntöjen kanssa. Haluaisin kiittää myös siitä, mitä sanoitte tarpeesta äh, suorittaa ennaltaehkäisevä toimia. Tämä on avainkysymys todellakin. Tarvitaan ennaltaehkäisevä väline ja tarvitaan tavallaan enemmistön linja niille maille, jotka ovat heikommassa tilanteessa kannalta, jotka pitävät, tai paremmassa budjettitilanteessa, jotka pitävät kiinni kasvu- ja vakaussopimusta, pääsevät rahoitusmarkkinoille, eikä niillä ole mitään ongelmia, mitä tulee pankkien maksukykyyn, mutta on tarvetta saada luottojärjestelyä niille euroalueen maille, jotka eivät välttämättä pidä kiinni joistakin kriteereistä, mitä tulee valita kelpoisuuteen, ja jotkut maat voisivat saada tällaisen luottojärjestelyn, kuten Portugali, Espanja, Kypros, mutta ne maat velvoitettaisiin kuitenkin ryhtymään toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on parantaa niiden tilannetta niin, että riskit hälvenevät ja pyritään ennaltaehkäisemään lisävaikeuksia, mitä tulee niiden rahoituksen, rahoitusmarkkinoille pääsyyn. Ja annan nyt sitten puheenjohtajuuden toiselle puheenjohtajalle. Kiitos. Eipä tässä paljon sanottavaa ole takarajat tarkistukselle 9. puolta päivin 29. 9. tammikuuta, sitten Ekon äänestää 29. päivä tammikuuta ja sitten helmikuussa täysistunnossa. Ja sitten kokous, yhteiskokous jatkuu huomenna kello 11 ja päätän tämän kokouksen tähän ja sitten jatkamme kontaks eh, eh, kokouksella.